muun kello 10 mennessä. Tämä katsotaan hyväksytyksi. Ulkoasioiden valiokunta on tehnyt oikaisun parlamentin hyväksymään tekstiin työjärjestyksen mukaisesti. Tämä oikaisu on hyväksytty, mikäli kahden vuorokauden sisällä jokin ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyytää, että tämä korjaus siihen tehdään äänestys ja tämä tullaan sitten julkaisemaan tämän täysistunnon kokouksen pöytäkirjoissa. Nyt sitten puheenjohtaja